Täysistunto jatkuu. Hyvät naiset ja herrat, eilisen istunnon pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit on jaettu. Onko niihin huomautettavaa? Näin ei näytä olevan, joten pöytäkirja on täten hyväksytty.